Herra Amjad Bashir on jättänyt EFDD-ryhmän ja on nyttemmin ECR-ryhmän jäsen 23. päivästä tammikuuta 2015 lähtien. Wir kommen nun zum